on otettu aikoinaan käyttöön. Siksi komissio kyllä on mukana tässä prosessissa, mutta haluamme varmistaa sen, että opittua emme unohda. Kiitos. Commissioner. Kiitoksia komissaari. Keskustelu on päättynyt. Äänestys tapahtuu kahden viikon päästä Brysselissä minitäysistuntoviikolla. Seuraava kokous on huomenna tiistaina 20. huhtikuuta 9 yhteen iltapäivällä ja sitten kolmesta 8.30 ja sitten yhdeksästä aina puoli yöhön saakka. Ja huominen ohjelma tullaan julkaisemaan ja se löytyy Euroopan parlamentin kotisivuilta. Kokous on päättynyt kello 11 illalla ja puhemies kiittää ystävästi tukea. Kiitoksia.